valiokunta. Kiitos, että olette paikalla. If there are no objections. Jos kukaan ei vastusta, niin esityslistaluonnos voidaan hyväksyä ilman muutoksia. Tulkkaus on käytössämme 16 kielellä ja asiakirjat ovat saatavissa sähköisessä muodossa e-meeting-sovelluksessa ja kokous välitetään suoratoistona internetissä. Teillä on käytössänne myös Pöytäkirjat 29.30. elokuuta, 10. syyskuuta ja 1. lokakuuta pidetyistä kokouksista. Jos kokouksen loppuun mennessä kukaan ei vastusta, niin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Toimielinten välisten neuvottelujen suhteen totean, että kaksi neuvottelua on käynnissä. Toisaalta lannoite kysymys Neljäs ei, neljättä kolmikantaa ei pidetty, sen piti olla maanantaina, mutta ikävä kyllä, koska esittelijä on sairaana, niin sovittelu piti lykätä. Se on nyt ohjelmassa 20. marraskuuta tiistaina. No sitten uudelleen laadinta, uudet henkilöautot ja päästöt. 10. lokakuuta oli ensimmäinen epävirallinen kolmikanta parlamentti ja neuvosto kävivät ensimmäisen näkemysten vaihdon kannoistaan. Tarkoituksena oli lainsäätäjien esitellä kantansa ja antaa tekniselle tasolle mandaatti selkeyttää tekniset kysymykset ja pyrkiä linjauksiin nimenomaan näissä teknisissä kysymyksissä. Toinen kolmikanta on tiedossa 13. marraskuuta Strasbourgissa. Hyvä niin. Ja sitten ensimmäinen varsinainen esityslistakohta. Edustaja Mandelin mietintö. Kyse on sisämarkkinoista, kilpailukyvystä, erityisesti PK-yritysten osalta. Edustaja Mandel, olkaa hyvä. Voitte esitellä mietintö, ei lausuntoluonnoksenne. Very much. Uh, good morning from my side. Kiitos, hyvää huomenta. Tämä on nyt viimeinen Strasbourgin päivä tänään. Niin kiitos tilaisuudesta olla ensimmäisenä listalla siksi, että meillä on kokous kello yhdeksältä Kosovon tasavallan Eurooppa-ministerin kanssa. Siksi minun pitää lähteä täältä viittavaille yhdeksän, joten kiitos siitä, että osoitatte ymmärrystä. Jatkan äidinkielelläni ajatellen nimenomaan tätä seuraavaa mietintöäni. Minä esittelen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusluonnoksesta, joka koskee ohjelmaa sisämarkkinoiden luomisesta ja niin yritysten kilpailukyvystä, niille mukaan ottaa PK-yritykset ja myöskin eurooppalaisista tilastoista. Vastuuvalikuntana on sisämarkkina-asioiden valiokunta esittelijänä. Siellä on kollegamme Nicola Danti. On myöskin muita lausuntoja Akri-valiokunnasta, Ekonista, Itrestä, Envistä ja meiltä Envistä yhdessä. Me olemme yhdessä vastuussa kohdista, jotka liittyvät eh, elintarvikeketjuun, elinlääketieteellisiin toimenpiteisiin ja kasvinsuojelutoimenpiteisiin. Ajattelen monivuotista rahoituskehystä. Komissio 7. kesäkuuta teki ehdotuksen sisämarkkinaohjelmasta. Ehdotetun ohjelman puitteissa kootaan yhteen toimia, joita joita on tähän on rahoitettu viidessä aiemmassa ohjelmassa, jotka muun muassa sisältävät toimenpiteet, jotka liittyvät elintarviketuotantoketjuun. Sisämarkkinaohjelman osalta komissio esittää rahoitusta, jonka suuruus olisi 4 miljardia euroa, ja siitä 41 prosenttia on tarjottu toimenpiteisiin, jotka liittyvät elintarviketuotantoketjuun. Tarkoitus on ennen kaikkea saada pyrkiä tällä siihen, että harjoitetaan ehkäisevää toimintaa sairauksien osalta myöskin eh, ja parempaan eläinten suojelun kuin kestävyyteen tuotannossa ja myöskin tarvikkeiden kuluttamisessa. Elintarvikeketjun kysymys koskee sekä eläinlääketieteellisiä toimenpiteitä, siis eläimiä, samoin myöskin kasvinsuojelutoimenpiteitä ja komission hyväksymä monivuotisen ohjelman puitteissa ja ennen kaikkea kriisien tapauksessa ja ennennäkemättömien tapahtumien tapauksessa, jolla on vaikutusta kasvien ja eläinten terveyteen, mahdollisesti toteutetaan se myös tällaisilla välittömillä toimenpiteillä. Tärkeiltä näyttävät minusta ennen kaikkea meidän valiokuntamme kannalta seuraavat asiat monivuotisen rahoituspuitteen ohjelmaan varten – kehitetään eurooppalaisia virastilastoja, jotka ovat perustavanlaatuisen tärkeitä, mutta tämä kuitenkaan saa johtaa siihen, että yritykset hukkuvat hallinnollisiin tehtäviin korkeat. Terveydensuojelu elintarvikeketjussa on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan tehokasta toimintaa sisämarkkinoilla. Ajattelen esimerkiksi fibronil pitoisia äh, kananmuni vuodelta 2017 tai hevosenlihaskandaali vuodelta 2013. Nämä siis osoittavat, että rahajat ylittävät terveysriskit ja terveyskriisit ja elintarvikeskandaalit häiritsevät äh, sisämarkkinoita ja myöskin henkilöiden tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Ajattelen globaaleja elintarvikeketjuja jäsenvaltioiden valvonta on enemmän kuin koskaan tärkeä. Venäjällä voidaan valvoa sitä, mm, onko pantu toimeen ja myöskin noudatettu näitä koskevia unionin määräyksiä ja kaikkea, mitä tulee elintarviketuontiin. Jatkoaikataulun mukaan tänään kello 14 asti on määräaika tarkistuksille ja 6. joulukuuta Pyhän Nikolauksen päivänä me äänestämme lausunnosta täällä valiokunnassa. Kiitos. Thank you very much. Now. Kiitos. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Ensin edustaja Balas, olkaa hyvä. Merci, madame la euh, présidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä esittelijä. Ensinnäkin sosiaalidemokraatit korostavat yhtä periaatekysymystä. Kansalaisten terveyttä ei voida suojella, jos kilpailukyky ja yritysten voitot ovat se kaikkein tärkein asia yhteiskunnassamme, kuten tänään. Ja tässä on tällainen ristiriita, ja nyt tässä kuitenkin pitäisi nimenomaan kansanterveyttä suojella. Ja toinen periaatekysymys meille on se, että että me emme voi varmistaa kansalaisten terveyttä, jos tuotantotapoja ja kulutustapoja ei muuteta. Ja nyt jos ajatellaan, että voisimme jatkaa tällä tavalla kuin nykyään ja, koko ajan vaan kiihdyttää massakulutusta, niin se on ristiriidassa kansanterveyden kanssa ja siksipä pitäisi nyt voida ruveta ennemminkin rahoittamaan tuotantotapojen ja kulutustapojen muuttamista niin, että otetaan käyttöön, omaksutaan uusia toimintamalleja, joita ei vielä riittävästi tueta toistaiseksi ja nimenomaan EUn toimielinten tahoilta näin ei vielä tehdä. Kyse on nyt ilmiöstä, joka näkyy ja, ja jota haluan korostaa ja se on se, että elintarvikkeita tuodaan myöskin laittomasti alueellemme, erityisesti vaikkapa afrikkalainen häränliha. Todellakin sen laiton tuonti on lisääntynyt merkittävästi ja se saattaa aiheuttaa merkittäviä terveysongelmia. Te tiedätte hyvin, että monet näistä tuoduista eläimistä saattavat tuoda mukanaan meille hyvin vaarallisia sairauksia ja siksi on toimittava nopeasti. Minä aion esittää ryhmäni nimissä 14 tarkista niin, että markkinoilla ruvetaan enemmän kiinnittämään huomiota kansanterveyteen. Myöskin tuotteiden turvallisuus on taattava paremmin ja tietty koodit, tietyt koodit tai merkinnät, joita me käytämme, eivät enää riitä vaikkapa nämä QR-koodit, jotka ovat hyvin kustannustehokkaita ja joiden avulla voitaisiin paremmin jäljittää. Tällaiset QR-koodit olisi parempi ottaa siis käyttöön ja siksi meidän täytyy muuttaa myös merkintä- ja koodaustapoja. Toiseksi tavaroista täyttää, tuotteista täytyy saada enemmän tietoa, ravitsemus, tiedot tarvitaan, sisällöt ja muut jäljitettävyystiedot. On todella hämmästyttävää, että EU:ssa voi vielä mennä supermarkettiin ja ottaa jonkun tuotteen käteen, eikä yhtään tiedä, mistä se tuote on peräisin ja mitä se sisältää. Ja tässä eh, on suuri riski kuluttajien kannalta ja siitä on päästävä eroon. Toiseksi asia, jota on nyt alettu enemmän pitää esillä, hyvä niin, ja kyse on tästä häkkikasvatuksesta tai pienissä karsinoissa kasvattamisesta. Ja se on merkittävää myös meidän terveytemme kannalta. Me tiedämme, että huonoissa oloissa kasvatetut eläimet tuottavat riskin kuluttajille. Ja nyt eh, tämä liittyy kaikki siihen, että miten ravitsemustottumuksia pitäisi muuttaa. Yhdestä asiasta olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy enemmän hyödyntää kansalaisyhteiskuntaa ja osallistaa kuluttajat tähän. Ja tällaiset ryhmäkanteet ovat nyt saamassa tulta alleen ja se on oikein hyvä asia. Meidän pitäisi myöskin paremmin voida valvoa erilaisia ketjuja ja toimijoita niin, että kuluttajat ja valtio ja nämä ketjut voivat kaikki toimia täällä yhdessä. Tässä kaikki. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Aikaut, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijää hänen lausuntoluonnoksestaan. Voimme käsitellä aika lyhyesti kysymystä, koska esittelijän lähestymistapa on sellainen, johon myös vihreät voivat yhtyä. Kiitos tästä. Tärkein osa, jota haluaisimme painottaa ja joka jo tuli mainituksikin, on se, että Euroopan unioni on kokenut melko lailla elintarvikeskandaaleja, fibroniiliskandaali ja li- vuoden 2013 hevosenlihaskandaali. Tämä vaarantaa sisämarkkinat ja sen lisäksi kuluttajat voivat menettää luottamuksensa eurooppalaisiin elintarvikemarkkinoihin. Ja totta kai tällä on vaikutusta myös kansanterveyteen. Aihe on siis tärkeä ja siihen on todella puututtava. Kyse on siitä, että täytyy toimia mm, vastuullisesti sekä elintarvikkeiden että rahan suhteen. Komission ehdotus nyt leikkaa valvonnasta varoja, kun halutaan kuitenkin varmistaa, että petoksia ei tapahdu. Eli tähän kyllä täytyy panostaa ja aiomme laatia tarkistuksen, jotta näiden aiheiden budjettia kasvatettaisiin. Tämä on kuluttajien luottamuksen kannalta äärimmäisen tärkeää. Eli keskitymme pitkälti siihen, mitä esittelijä tekee, SD-ryhmän kollega totesi tärkeitä seikkoja. Uskon, että voimme saada tästä lausunnosta hyvin pian hyvän yhteisymmärryksen. Kiitos. Now. Kiitos. Sitten Piekkan puolesta edustaja Kopa. Na wstępie chciałbym podkreślić, że ogólnie wspieram całą inicjatywę Komisji na rzecz rozwoju. Haluaisin korostaa sitä, että me tuemme komission aloitetta tukea elintarvikemarkkinoita ja elintarviketeollisuutta – Synergiaa pitäisi etsiä myös muilla toimenpiteillä, mukaan luettuna digitaaliset markkinat, jotta voidaan parantaa EUn talouden kilpailukykyä ja sen sopeutumista digitaaliseen vallankumoukseen. Me olemme kiinnostuneet pääasiassa siitä, että suojellaan kuluttajien terveyttä. On totta että, ja oikein, että esittelijä näkee varaa parantaa komission esitystä. Ajatellen tilannetta kautta maailman jäsenvaltiot, jotka joutuvat selviytymään esimerkiksi afrikkalaista sikarutosta tai muista tarttuvista sairauksista, niiden osalta on tarvetta todellakin lisätä rahoja, jotka koskevat suojelua ja ylläpitäen budjettia on nimenomaan tämän tyyppisiä toimia varten. Tätä budjettia pitäisi kasvattaa, se ei ole riittävä. Meidän pitäisi myöskin välttää liiallista hallinnollista taakkaa. On hyvä korostaa sitä, että tällaista taakkaa ei synny pelkästään yritysten puolella, vaan myöskin julkisessa hallinnossa. Minä ehkä tulen tekemään jotakin tarkistuksia, mutta en mitenkään suurta määrää. Okay, thank you very much. Kiitos. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Jollei niin, sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Good morning, Madam Chair. Hyvää huomenta, puheenjohtaja. Hyvää huomenta, arvoisat äh, parlamentin jäsenet. Ensin toteaisin, että nyt ensimmäistä kertaa meillä on ohjelma, joka käsittelee elintarvikeketjua ja se on osa laajempaa ohjelmaa, joka liittyy sisämarkkinoihin. Tämä osoittaa, miten tärkeitä nyt käsiteltävänä olevat toimet ovat. Kyse on eläinlääken, lääketieteellisistä toimista, kasviterveyteen liittyvistä valvontatoimista. Tässä tarkoitus on varmistaa, että valvontaa todella on ja huolehdimme myös ennaltaehkäisystä. Niin ikään puutumme hätätilanteisiin, jos sellaisia tautien suhteen nousee esille sekä pyrimme ne poistamaan. Uusi ohjelma on ikään kuin jatkuvuutta verrattuna siihen, mitä tämän, tällä hetkellä tehdään. Myös uusia elementtejä ohjelmassa on. Käsittelemme eläinten hyvinvointiin liittyviä seikkoja. Kiinnitämme huomiota myös elintarvike jäämihaaskaukseen ja sitten puutumme petoksiin. Eli nämä ovat ne kolme lisäelementtiä, jotka on sisällytetty ehdotukseen. Täytyy luonnollisesti muistaa sekä kansanterveys kansalaistemme terveys, joka on tässä sisämarkkinapaketissa yksi keskeisistä kysymyksistä. Yksinkertaistamisesta sanoisin, että teemme kaikkemme, jotta voimme varmistaa sen, että yksinkertaistaminen toteutuu myös tämän ohjelman hallinnoinnissa. Pyrimme tuloshakuisuuteen ja helpottamaan hallintotaakkaa niin, että todella varmistetaan, että ohjelma kehittyy tehokkaaseen suuntaan. Kiitos. Very much, Mr. Mandel. Kiitos edustaja Mandel. Olkaa hyvä. Johtopäätökset. Ja, vielen Dank. Kiitos tämmöistä hyvistä, hyvistä kommenteista. Minä odotan mielenkiinnolla tarkistusesityksiä ja olen iloinen siitä, että me pitkälti, todellakin pitkälti, ajattelemme samansuuntaisesti. Ja kiitos vielä kerran keskustelusta. Thank you very much. Kiitos. Tänään on tarkistusten määräaika kello 14 ja valiokunta äänestää 6. päivä joulukuuta. Nyt 10 minuuttia, eikö niin? Viitisen minuuttia. Ja sitten ryhdymme äänestämään. Okay, so if you want to take your seats, we can start the... Jos asettaudutte paikoilleen, niin voimme ryhtyä äänestämään. I hope you have your voting cards. Toivottavasti teillä on äänestyskortit mukana. Hienoa. Ensimmäinen äänestys on eurooppalaisesta vihreämpien kaupunkien teemavuodesta – Suullinen kysymys komissiolle. Yksi äänestys ja koneella. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. The next item. Seuraava äänestettävä kohta on rajan ylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismi. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. And is closed. Äänestys päättyy. And it is rejected. Um... Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Yes, Mr. Lopez. Lo siento, pero mi tarjeta... Olen pahoillani sanoa, että minun äänestyskorttini on jäänyt täysin joten toivon, että minun ääneni aina lasketaan sitten sen mukaan, miten sosialistien edustaja täällä osoittaa äänestyksen. Tarkistus yksi. Olemme nyt sitä konella tarkistamassa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Otamme huomioon myös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 And it is uh, Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme tyyppihyväksyntävaatimuksista. We start with amendment. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. It's rejected. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Selvä, tarkistetaan. 13 äänestys alkaa. It's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 19 äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy, hylätty. 20 puolesta vastaan Nyt en näe kuen äänestystä 20 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistamme 20. Äänestys alkaa. It's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 25. Äänestys alkaa. And is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Ah, te äänestätte puolesta. It's adopted. Hyväksytty.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 Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yeah, thank you. Uh, hi. So now... Ja nyt äänestämme Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Tämä on lausuntoluonnos. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan numero viisi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 54. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 siis. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. And is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan yhdeksän. And it's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Herra Lopez, onko teillä nyt äänestyskorttinne? Äänestys päättyy. Hylätty. Kuitenkin. Kompromissi kolme puolesta. Tarkistus 69 nyt sitten puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 70 puolesta. No, tarkistetaan. 69 tarkistetaan. The vote is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sama 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyh, tarkistetaan. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan varmuuden vuoksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76. Puolesta vastaan tyh tarkistetaan. 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Äänestys alkaa. Tarkistetaan siis kompromissi 5. And it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylä, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. It's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Ette näyttäneet mitään. Tarkistus kaksi puolesta. Kiitos. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hän, se päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 45. The vote is open. It's closed. It is rejected. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49, 8 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja nyt loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. And that concludes the... Tähän päättyvät äänestykset.

Okay, um, let's, uh, let's discuss the minimum requirements for... Sitten käsittelemme veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksia. Käsittelyssä on mietintöluonnos. Esittelijänä on edustaja Bonafé, mutta hänet korvaa tänään edustaja Zoffoli. Olkaa hyvä, voitte esitellä mietinnön. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. No, minä olen liittyvät tietysti ilmastonmuutoks. Nyt on mukaistamaan unionin säännöksiä, unionin tasolla säännöksiä, jotta millekään jäsenvaltiolle ei tule estettä päästä mukaan sisämarkkinoille. Ja komissio on arvioinut erilaisia kansallisia lainsäädäntöjä, esimerkiksi Italian, Ranskan lainsäädäntöä. Ja tämän arvioinnin perusteella täytyy tehdä joitakin muutoksia, jotta voidaan selventää lainsäädäntöä. Erityisesti ehdotan, että tarkennetaan määritelmiä, määritellään paremmin toimijat, jotka tähän osallistuvat. Lisäksi täytyy olla eräänlainen riskinhallintasuunnitelma ja tämän asetuksen soveltamisalaan pitäisi myöskin sisällyttää uudelle, veden uudelleenkäyttö siviili- ja ympäristötarkoituksessa. Tarvitaan erityisiä säännöksiä ja nyt pitäisi kiinnittää tai tehdä myös selvä ero siihen, mitä tarkoitetaan kierrätetyllä vedellä – direktiivissä 91.271 ja mitä tarkoitetaan käsitetyllä, käsitellyllä vedellä. Esimerkiksi italiankielisessä versiossa käytetään sanaa puhdistettu vesi ja se voi aiheuttaa vähän tulkintaongelmia. Siksi on tärkeää myös määritellä tarkemmin osallistuvat toimijat toimijat, jotka osallistuvat jollakin tavalla yhdyskuntajäteveden käsittelyyn, esimerkiksi yhdyskuntajäteveden tai käsittelylaitoksen toiminnan harjoittaja tai käsittelylaitoksen harjoittaja ja lopullinen kuluttaja on määriteltävä ja määritellään, mutta lisäksi pitäisi määritellä jakeluverkoston haltija tai käyttäjä. Ja myöskin näiden eri toimijoiden vähimmäistehtävät on määriteltävä paremmin. Esittelijä on samaa mieltä komission ehdottamien parametrien suhteen ja yhteisen tutkimuskeskuksen ehdottamien parametrien suhteen, mutta lisäksi pitäisi lisätä tällainen salmonella perimetri, jotta vielä paremmin voitaisiin suojella kansalaisten terveyttä. On tärkeää, että uudelleen käytettyä vettä käytetään muuallakin kuin maatalouden alalla. Joissakin jäsenvaltioissa näin jo tehdäänkin. On, on käytetty vettä uudelleen siviilitarkoituksessa, on kasteltu viheralueita tai golfkenttiä. Ja sama, samoin on yritetty estää suolaveden pääsy makeaan veden ja Tätä on käytetty muissakin tällaisissa toimissa. Teollisessa käytössäkin tai teollise, teollisessa tarkoituksessakin voitaisiin käyttää, mutta se, sitä en ole tähän nyt sisällyttänyt. Se mielestäni pitää jättää erityisiä tapauksia varten. Lisäksi on tärkeää lisätä tietoisuutta, jotta tiedetään, että miten veden säästöt vaikuttavat ja miten voidaan käyttää näitä, tätä kierrätettyä vettä uudelleen. Nyt asetuksen soveltamisalassa ei ole pohjavesien täydentämistä huomioitu ollenkaan. Sekin pitäisi ottaa huomioon. Myöskin uudelleen tarkastelua pitäisi aikaistaa, aikaistaa niin, että se tehdään viiden vuoden kuluttua ja silloin voitaisiin pohtia tämän asian sisällyttämistä asetuksen soveltamisalaan. Tarvitaan erityistä sääntelyä myös välillisen uudelleenkäytön suhteen. Olen varma, e- että teette yhteistyötä kanssani tässä tärkeässä asiassa. Kiitos. Thank you very much. Now. Kiitos. Edustaja Gambus, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, vaikka hän paikalla, tehdystä työstä. Tuotta, kun välillä mennessä kuivuudet ovat aiheuttaneet miljardien kustannuksia Euroopassa ja pelkät ovat vaikuttaneet vain Etelä-Eurooppaan. Tänä kesänä kuitenkin on ollut kuivin kesä monissa osissa keskeistä Eurooppaa ja, ja myöskin pohjoisessa on ollut äh, metsäpaloja, jossa keskimmäinen lämpötila on vasti. Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, että kokemukset, joita olemme saaneet eteläisessä Euroopassa veden hallinnassa ja ilmastonmuutoksessa, jotka ovat lähinnä äärimmäisiä, ovat nyt sitten verrattavissa tilanteeseen muualla Euroopassa. Kiertotalouden osalta uskoakseni sillä voisi olla mahdollisuuksia paljon parantamiseen. Toisaalta, että voidaan parantaa laatua, mitä tulee uudelleen käytettyihin vesiin, joka on hyvin tärkeää, kun meidän pitäisi määritellä valvontapisteet, joissa katsotaan veden laatua niin, että se vastaa turvallisuustasoja tällä alueella. Meillä me tulemme tekemään näissä tarkistuksia edes tekijä, joka aiheuttaa myöskin riskejä, on laadun taso. Olen täysin mieltä siitä, että on välttämättä hyvä määritellä näitä laatutasoja, mutta täytyy kuitenkin katsoa, että käytetyn virkäytyveden täytyy olla sellaista, että se täytyisi vähentää vaikutuksia eh, ja sillä on viiden, noin 5 prosentin tehokkuuden lisäämisen mahdollisuus. Mitä tulee sitten toimimaan tulovaiheeseen tässä vaiheessa, mitä olet tietoisia siitä, että tätä sovellettaisiin joissakin maissa, joissa on yli kymmenen vuoden kokemus tässä sektorilta ja he, heillä olisi mun sopeutua tähän. Ja tältäkin osin tulemme tekemään tarkistuksia Haluan kiittää esittelijän työtä. Olen varma siitä, että voimme harjoittaa yhteistyötä tässä kysymyksessä, jotta tämä juurinen väline merkitsee sitä, että voidaan löytää tasapaino laadun ja turvallisuuden välillä sekä ihmisten että ympäristön kannalta. Ja samalla voidaan myöskin edistää mahdollisuuksia toteuttaa eh, veden uuden käyttöä ja veden kierrätystä. Sitten haluaisin esittää tällaisen logistisen kysymyksen. Haluaisin sanoa, että määräaika tarkoitukselle päättyy huomenna, mutta haluaisimme, että sitä tyydennettäisiin maanantaihin, koska voisimmekin hyvin ottaa huomioon, että ensi viikko on vihreä viikko ja ensi viikolla torstaina ja perjantaina on juhlapäivä, joten pitäisi pidentää, että maanantaihin saataisiin viikko aikaa lisää tarkistun tekemiselle jotta ei synny turhaa stressiä. Me olemme parlamentin jäseniä, meidän täytyy jotenkin pystyä tekemään työt, joka on siis ensi viikko on viikko, jolloin on vain kolme päivää, jolloin pitäisi valmistella tarkistuksia. Ja tämä olisi kyllä hyväksi ajatellen että asiaa. Totta kai myöskin käänteen mitä tehdä työnsä, mutta on selvää, että me edustajat olemme se, jotka vastaavat, kantavat vastuullista talossa, joten meidän pitää olla myöskin riittävästi aikaa valmistella tarkistuksia. Thank you very much, Mr. Gambus. Kiitos, Edustaja Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Olen paikalla. Korvaan Jan Huiteman. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään hyvästä työstä. Edustaja Huitema haluaisi nostaa esille neljä seikkaa tähän ehdotukseen liittyen. Ensinnäkin esittelijä on tehnyt lukuisia muutoksia soveltamisalaan. Luonnollisesti olemme valmiita keskustelemaan soveltamisalasta, mutta miltähän tämä näyttäisi, kun pohdimme sitä, miten jaeltaisiin tätä uudelleen käytettyä vettä ja onko tämä sitten kustannustehokas menettely. Toiseksi tarvitaan myös sääntöjen noudattamisen suhteen laajempaa keskustelua. Tarvitsemme selkeän kuvan siitä, miten toiminnan harjoittajat ovat vastuussa veden laadusta ja missä määrin sitten loppukäyttäjä on vastuussa. Kolmanneksi haluamme varmistaa, että ehdotus mahdollistaa myös pilottihankkeet. Tällaiset hankkeet voisivat viedä vesiresurssin uudelleenkäyttöä aiheena eteenpäin. Ja sitten alueen komitean tekemä tutkimus osoittaa, että riskinhallintasuunnitelmien ja toisaalta äh, parametrien seurannan välillä on huimia eroja. Näitähän jo noudatetaan, kun kyse on uudelleen käytetystä vedestä. Parametrit äh, ovat toisenlaisia kuin komission ehdotuksessa. Sen takia haluaisimme varmistaa, että riskinhallinta, suunnitelmia ja parametrien toteuttamista myös valvotaan. Kiitos. Madame Evi. Kiitos, edustaja Evi. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission ehdotus asetukseksi yhdyskuntajätevesien uudelleenkäsittelystä antaa mahdollisuuden, joka on käytettävä, jotta voidaan paremmin ähm, suojella vesivaroja. Ja nyt siis täytyy käyttää uudelleen näitä vesiä ja on tärkeää ottaa huomioon myös äh, budjetti ongelmat EUn alueella, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja veden, vesivarojen niukkuuteen. Meidän täytyy kuitenkin olla tässä huolellisia niin, että nämä yhdyskuntajätevedet, ennen kuin ne käytetään uudelleen, käsitellään riittävän hyvin niin, että ei tule ongelmia maaperälle tai sitten ekosysteemeille tai kansalaisille. Ja siksi se, että kierrätettyn veden uudelleenkäytöstä täytyy tehdä päätös niin, että luvan antaa toimivaltainen viranomainen ja nämä tehtävät on sitten määriteltävä riittävän hyvin. On huomioitava riskit ja täytyy olla tarvittavat tekniset voimavarat, jotta voidaan katsoa, tai viranomaiset voivat tarkistaa, mitä, että liikaa mikrobeja ei ole tuolla vedessä ja että se ei pääse vaikkapa elintarvikkeisiin. Ja lisäksi täytyy olla tarkkana näiden edeltävien ja loppupään prosessien kanssa. Italiassa on todella vakava tilanne. Esimerkiksi jätevesidirektiiviä rikotaan ihan jatkuvasti ja satoja taajama-alueita koskettaa tämä ongelma. Eli näitä sääntöjä siis rikotaan ja näin on ollut jo 20 vuoden ajan. Erityisesti etelässä on annettu todella suuria sakkoja tästä rikkomisesta. Kuitenkaan tavoitteena ei pitäisi olla pelkästään se, että kannustetaan veden uudelleenkäyttöön, vaan samalla pitäisi myös varmistaa EUn sääntöjen noudattaminen kaikilla vesivaroihin liittyvillä aloilla. Ja täytyy katsoa myös se, miten vaikuttaa vaikkapa sellaisten vesien käsittely, joihin kerätään hiilidioksidia, hiilidioksidipäästöjä. Eli täytyy myös tähän puhdistamispuoleen kiinnittää paljon huomiota. Tarvitaan tietyt rakenteelliset takuut niin, että nämä puhdistuslaitteet toimivat todella hyvin. Ja jos näin ei ole, niin sitten sitä ei pidä käyttää. Eli täytyy jo edeltävästi ennen käyttöä kiinnittää näihin asioihin huomiota. Ja se, millaisia jätteitä tai jätteitä, jätevesiä syntyy tämän puhdistamisen yhteydessä, siihenkin täytyy keski, kiinnittää huomiota. Ja joissakin, joissakin maissa vielä ei ole riittävän turvallista käsitellä näitä. Nyt se, miten annetaan lupa uudelleen käyttöön, se täytyy tehdä alueellisella ja paikallisella tasolla ja se pitää rajata nimenomaan maatalouskäyttöön ja lupa täytyy antaa vain, jos tietyt kriteerit päättyvät ja on, tuo yhdyskuntajätevesidirektiivi on melko vanha ja siksi nyt kaikkia asioita ei tällä hetkellä vielä ole riittävän hyvin huomioitu. Siellä on PCB-muoveja ja muita ongelmallisia ainesosia vedessä ja siksi tähän täytyy kiinnittää huomiota ja tätä täytyy muuttaa. Meidän täytyy myöskin asettaa uusia vaatimuksia kierrätys- laitosten toiminnan harjoittajille. Siitä olen samaa mieltä. Olen samaa myös, mieltä myös siitä, että voidaan käyttää joissakin tietyissä tilanteissa vettä uudelleen vai siviilikäytössä, vaikkapa golfkenttien kasteluun, mutta tätä analysoimme tarkemmin sitten myöhemmin. Kiitos. Blanco Lopez, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan pyytää anteeksi kollegani Soledad Cabezonin puolesta, joka ei pysty osallistumaan tähän keskusteluun. Me sosialistit olemme hyvin tietoisia siitä, miten tärkeät ovat ongelmat, liittyvät veden puutteeseen, joka on pahoittunut ilmastonmuutoksen vaikutuksen vuoksi ja se vaikuttaa yhä useampaan maahan. Haluamme kiittää komissiota esityksestä, haluamme kiittää myöskin Simona Bonafeta, Mietinnöstä pidämme hyvänä tavoitteita, joita on esittänyt, mutta on niitäkin asioita, joista olemme huolissamme. On sellaisia maita kuin Espanja, jossa vedellen uudelleenkäyttö ei ole mahdollista eh, tällä hetkellä. Me olemme viitemaa tällä hetkellä Euroopassa, jossa meillä eniten käytetään uudelleenvaattaa joka on noin 50 eh, prosenttia kaikesta, mitä Euroopassa tehdään. Tämä asia on syytä ottaa huomioon. Esitys tällä hetkellä on perustavanlaatuinen, mutta, mutta siinä ovat seuraavat aiheet ovat huolestuttavia. Ensinnäkin tällaisten valvonnan toteuttamisen on olennaista ja se, miten kerätään pois ravintoaineet verästä ja se, miten pannaan toimeen erilaisia normeja. On muitakin kysymyksiä, jotka ovat teknisiä, kuten vastuu, joka on laitoksen käyttäjällä, joka määrittyy artiklassa 5, 15, 5 ja artiklat 6 eh, ja 7, jossa myöskin on kysymyksiä, joka pitää käsitellä yksityiskohtaisemmin, on tärkeää varmistaa asianmukainen koordinointi muun lainsäädännön kanssa, joka koskee tätä asiasta, kuten asetus 800, eh, joka koskee eh, elintarviketuotteita. Ajatellen nykyolosuhteita, haluaisin pyytää, että veden uudelleen hyödyntämisestä pyritäisiin hyödyntämään se potentiaali, joka siinä on, ja katsoa, miten sitä käytettäisiin tiettyjen eh, kasvien yhteydessä, ottaen huomioon riskittä ja tämä, tämä myöskin huomioon kiertotalouden kysymykset tässä yhteydessä. Ja mitä tulee taloudellisiin kustannuksiin, joita tässä syntyy, ja arvit, jotka liittyvät vaikutuksiin, ovat hyvin tärkeitä. Kustannukset, jotka liittyvät soittamiseen, tulevat olemaan kenties suuremmat kuin on odotettu. Ja veden uudelleenkäytön osalta tietysti pyritään katsomaan, mi- miten voidaan puuttua veden pulaan ja resurssien parempaan tehokkuuteen. Niistä voidaan tietysti käyttää sekä maataloudessa että teollisuussektorilla. On välttämätöntä varmistaa kuitenkin mahdollisimman korkea suojelun taso ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Samaan aikaan kuitenkin pitää todeta, että tässä täytyy ottaa huomioon kokemus ja soveltamiset käytännössä, joita on tehty maissa, jotka ovat edenneet pisimmälle tässä tapauksessa, ja tämä on hyvin tärkeää silloin, kun tehdään lopullisia määritelmiä tässä asetuksessa. On tärkeää myöskin varmistaa toimeentulo, toimeen, voimatulohetki, joka on asianmukainen ottaen huomioon sen, että kysymys on asetuksesta, jolla pyritään varmistamaan asian mukainen soveltaminen ja tämä asianmukainen soveltaminen pitää myöskin varmistaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle, vaikka hän ei tänään voikaan olla paikalla. Hän on lyhyt sana, niin minulla olisi vain yksi kysymys Euroopan komissiolle. Miksi Euroopan komissio on valinnut asetuksen oikeusvälineenä, koska on hyvin suuri ero vesihuollossa ja ongelmissa eri osissa Eurooppaa. Eikö olisi parempi, että olisi hyväksytty esitetty direktiiviä, jotta jäsenvaltiot voisivat tarttua asiaan hiukan joustavammalla tavalla. Ja haluaisin myöskin vahvistaa se, mitä Francesc Campus totesi meille, jotka olemme ympäristövaliokunnassa, jotka pyrimme pitämään eri asioita silmällä hyvin vaikeaa koska meillä on tällä viikolla ollut kuusi seitsemän aihetta täysistunnossa mukaan luettuna herra Dantainin mietintö, joka koski vettä, ja ensi maanantain mennessä pitäisi tehdä tarkistuksia tästä aiheesta, ja tästä syystä haluaisin tukea sitä, että saisimme hiukan lisäaikaa tarkistusten tekemiselle, koska muuten on pieni riski siitä, että emme enää pysty tässä parlamentissa saamaan asiaa esityslistalle, mutta jos me ponnistelemme kovasti jatkon vai käsittelyssä, niin siitä huolimatta varmasti pystymme selviytymään asian käsittelystä. Thank you, Mr. Danta. Kiitos, edustaja Danta. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Veden uudelleenkäyttö aiheena pitää sisällään paljon toimijoita, toimivaltaiset viranomaiset, maanviljelijät ja vedenjakelijat. On välttämätöntä, että Eurooppa kehittää lainsäädäntöä, jolla veden uudelleenkäyttöä kehitetään Tämä on tärkeää ympäristön kannalta ja myös vesiresurssien käytön kannalta. Samaan aikaan pitää taata viljelijöille laadukasta vettä kasteluun. Kyse on terveyskysymyksestä myös kuluttajien kannalta Euroopassa. On siis tärkeää, jotta löydämme järkevän tasapainon. Toisaalta pitää varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja toisaalta on kehitettävä sellaista politiikkaa, joka kannustaa viljelijöitä käyttämään kierrätettyä vettä eikä käyttämään laadukasta puhdasta vettä, käsittelemätöntä vettä. Esittelijä korostaa, että täytyy määritellä kaikkien toimijoiden mm, velvollisuudet tarkkaan. Luonnollisesti viljelijä on vastuussa tuotteiden laadusta mutta sitten toiminnan harjoittajan täytyy myös määritellä riskit eh, kierrätetyn veden käytön suhteen. Riskikysymys on hyvin tärkeä tässä mietinnössä. Monet viljelijät käyttävät eh, uudelleen käsiteltyä vettä suoraan ja jotkut jo mm, myös varastoivat vettä myöhempää käyttöä varten, mutta tämä voi vaikuttaa kyllä veden laatuun sitten säilytyksen aikana. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että veden käsittelyllä on joskus huomattavatkin kustannukset. Täytyy kehittää kannusteita ja on huomioitava todelliset terveysriskit, kun parametrejä määritellään. Ja on huomioitava tämä myös käsittelyn hinnassa. Viime lokakuussa oli mukana tilaisuudessa, jossa oli sidosryhmien edustajat paikalla ja yksi asia on selvä. Unionin on tuettava tutkimusta ja kehitystä tällä alalla ja ajattelen aivan erityisesti Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. Thank you very much. Kiitos. Ja sitten komission puheenvuoro. Rouva Deser. I am, uh... Kiitos puheenjohtaja. Olen ympäristöasioiden pääosaston vesipuolen yksikön päällikkö ja yksi tämän ehdotuksen laatioista. On hienoa olla tänään paikalla ja kiitän kaikkia teitä tuestanne tälle ehdotukselle. Me olemme hyvin huolellisesti laatineet tämän ehdotuksen. Sitä on nyt, tai se on ollut tekeillä jo hyvin monta vuotta. Me olemme tehneet viime kesän aikana vaikutusten arvioinnin ja se oli todellinen eh, kuivuuskesä ja nyt sitten, kun kevä, loppukeväällä ehdotus tuli julki, niin sen jälkeen sitten tämä 2018 kesä kärsi kuivuudesta. Ja me olemme kuulleet, että usein Etelä-Euroopassa on pyritty käyttämään jo uudelleen näitä jätevesiä, mutta tänä vuonna on tullut merkittäviä tappioita vaikkapa Ruotsissa, Unkarissa ja muissa maissa. Ja nyt siksi on tehtävä hyvin paljon töitä tämän eteen. Ja siksi me olemme antaneet ehdotuksen, jotta voidaan keskustella enemmän siitä, miten voitaisiin auttaa veden niukkuuden lieventämisessä – Tämä on nyt hyvin pieni alku, mutta alku kuitenkin, ja me uskomme, että voimme toimia jatkossa tehokkaasti. IPPCn ilmastoraportti tuli julki lokakuun alussa, ja siellä oli hälyttäviä uutisia. Siksi on nyt aika toimia myöskin vedenhoidon alalla. Ehdotuksessa otetaan huomioon myös se, että kaikki jäsenvaltiot eivät ehkä tässä vaiheessa vielä halua turvautua veden uudelleenkäyttöön. Tässä siis vastaan Peter Liiselle. Senpä takia valitsimme ennemminkin asetuksen kuin direktiivin, koska asetusta on sovellettava suoraan ja näin sitä voidaan käyttää tai se voidaan kohdentaa juuri siihen, missä sitä tarvitaan. Tämä ei kuitenkaan ole mikään hirvittävä kuorma jäsenvaltioille. Ei tässä ole mitään järkyttäviä byrokraattisia menettelyjä tai kustannuksia tiedossa. Mielestämme tämä on myös paljon nopeampi tapa toimia tehokkaasti ilman, että asetetaan taakka niille, jotka eivät vielä niin paljon halua tällä alalla toimia. Tämä on hyvin kohdennettu ja erityisesti maatalouden kastelukäyttöön. Kysyttiin, että miksi näin on. Kyse on alasta, jolla EU on perusteltua toimia. Tähän liittyy myös sisämarkkinaulottuvuus, se on täällä mainittu jo useita kertaa. Ja tällä, tällaisella vedellä on kasteltu tuotteita, jotka tulevat sisämarkkinoille. Eli tässä on myös EUn ulottuvuus. Muita aloja Muista aloista ei ole tehty komissiossa vaikutusten arviointia, vaikkapa tällaisten julkisten viheralueiden, puistojen tai golfkenttien kastelua. Kastelu mainittiin. Tätä on harjoitettu jonkin verran, mutta se ei ole samalla tavalla eurooppalainen asia kuin vaikkapa maatalouden kastelukäyttö, eikä sitä varten nyt ole sitten unionin asetusta tehty. Me kyllä mielellämme tuemme tätä ja edistämme tätä ja komissio haluaa laajentaa jatkossa veden uudelleen käyttöä. Tämä asetus on nyt yksi asia ja me hyvin monella eri alalla jatkamme työskentelyä ja keskustelua ja katsotaan vaikkapa investointeja, tutkimusta ja niihin perustuvia innovointeja. Me haluamme auttaa Eurooppaa etenemään tässä asiassa ja tämä tulee myös maailmanlaajuisesti koko ajan tärkeämmäksi asiaksi ja siksi unionin täytyy myös tällä teknologian alalla olla merkittävässä roolissa. Tarkoitus on myös auttaa ympäristönsuojelussa. Se tämä asia on mainittu jo tänään. Eli tarvitaan enemmän tuloksia ja veden, vesivaroja on käytettävä tehokkaammin. Tällä tavalla voidaan myös varmistaa, että maataloustuottajilla on aina saatavilla kasteluvettä ja myöskin he voivat käyttää tätä vettä tehokkaammin. Ihan tarkoituksella asetuksessa ei ole huomioitu muita kuin niitä, jotka tuottavat tätä vettä. vettä tämä vesi voidaan käyttää kasteluun, jos se on käsitelty kunnolla. Ja tässä tämä yhdistyy jäteveden käsittelydirektiiviin. Siellä on jo tietyt standardit ja myöskin elintarvikeasetus sääntelee mitä loppukäyttäjien tai maanviljelijöiden täytyy tehdä. Myöskin ne, jotka ovat vastuussa kasteluveden kuljettamisesta ja siirtämisestä. Eli nyt tässä puututaan vain jäsenvaltioiden toimi, toimijoihin. Myös maanviljelijöiden täytyy voida käyttää eri lähteitä kasteluveden hankinnassa. Ei tässä ehdotuksessa sitä mitenkään rajoiteta, mutta jos käytetään käsiteltyä yhdyskuntajätevettä kastelussa, niin on täytettävä tietyt kriteerit. Sitten tätä vettä voidaan myydä juuri tähän tarkoitukseen, mutta jos maanviljelijä haluaa sekoittaa tällaista vettä jonkun jollain muulla tavalla saadun veden kanssa, niin sitten täytyykin ottaa huomioon elintarvike säädökset. Emme me voi mitään kaksinkertaista sääntelyä nyt tässä ottaa käyttöön ja siksi ehdottamassamme asetuksessa on keskitytty vain näihin seikkoihin. Myöskin määräajat mainittiin. On toki tärkeää, että annetaan riittävästi aikaa niille, jotka joko haluavat aloittaa uutta veden uudelleenkäyttötoimintaa tai, tai niille, jotka haluavat hieman parantaa olemassa olevia la- laitoksia tai veden laatua. Tämä on yhteispäätösmenettelyssä. Ja on pidettävä mielessä, että meidän täytyy ensin soveltaa asetusta riittävän kauan, jotta voimme arvioida, tarvitaanko siihen muutoksia. Ja miettikää nyt sitä, kuinka paljon annatte komissiolle aikaa ennen kuin se uudelleen tarkastelee tätä asetusta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Zoffoli, haluatteko vielä käyttää loppupuheenvuoron? Voi <clears throat> tutti conoscete Te kaikki tunnette kollega Bonafeni, joten varmasti hän ottaa parhaalla mahdollisella tavalla huomioon teidän näkemyksenne ja tekee tästä yhteenvedon. Sitten kun on esitetty tarkistuksille lisämääräaikaa, minusta ehdotus on aivan järkevä. En tiedä, mikä oli alkuperäinen suunnitelma ja sopiko tämä sitten yhteen aikataulutuksen kanssa, mutta kyllä tähän aikaa tarvittaisiin. Thank you very much. Then, uh... Kiitos kollegat. Esitetyn pyynnön mukaisesti tarkistusten määräaika on 5. marraskuuta kello 11. Ja Envi äänestää 21. ja 2. tammikuuta. Muutoin ei ole varmaa, että asia etenee täysistuntoon helmikuussa. Näin ollen haluan kiittää teitä osallistumisesta. Nähdään seuraavalla kerralla.